Eh, buongiorno a tutti, non siamo a ranghi eh, completi, anzi... De... No niin, hyvää huomenta. No, meitä ei ole täällä juurikaan nyt vielä ketään paikalla, mutta aika rajojakin meillä tässä on, joten haluaisin joka tapauksessa nyt aloittaa kokouksemme suurin piirtein ajoissa, koska esityslistan Ensimmäinen kohta täytyy olla käsiteltynä viimeistään 1930. Ja työvaliokunta käsittelevät ihmiset varmasti haluavat tietää, että meillä on 11.15 alun perin ollut tarkoitus olla kokous, laajennettu työvaliokunta, mutta se on peruutettu. Ja sitten tiedonannoksi kertoisin, että viime kokouksessaan puheenjohtajakokous päätti perustaa työryhmän pohtimaan parlamentin kantaa delegoituihin säädöksiin ja rahoitukselliseen apuun, mitä tulee kolmansiin maihin. Ja ulkoasian ulkopolitiikasta vastaavalla korkealla edustajalla on siellä oma edustajansa. Ja vuodesta siis olen pyytänyt, että Brock edustaisi minua tuossa ryhmässä. Nyt sitten esityslistan ensimmäiseen kohtaan. Eli lausunnot. Kohta kolme koskee EUn ja Georgian välistä sopimusta. Sitten siis tässä on kaksi kohtaa, sopimukset unionin ja Georgian välillä viisumi myöntämisen helpottamisesta ja laittomasti maassa olevien äh, henkilöiden palauttamisen helpottamisesta. Siis Puheenjohtaja. Me olemme puhuneet Georgiasta aikaisemminkin useamman kerran. Valiokunnassa ja täysistunnossa viime kuukausina. Eilen valiokunnan jäsenet saivat tavata Mihal Saakashviliin, Georgian presidentin, täällä Brysselissä, eli meillä oli mahdollisuus keskustella ajankohtaisista kysymyksistä. Herra Saakashvili arvosti sitä, että Euroopan parlamentti työskenteli näiden kahden sopimuksen parissa kansalaisvapauksien valiokunnassa. Ollaan tekemässä työtä takaisinoottamissopimuksen parissa EUn ja Georgian välillä ja komission ehdotusneuvoston päätökseksi EUn ja Georgian väliseksi sopimuksi viisumejen saannin helpottamiseksi on, on luultavasti menossa pakettiin lokakuun lopulla. 23. kesäkuuta li, live-valiokunta tarkasteli ehdotusta ja tulee keskustelemaan Kresbeck-mietinnöstä syyskuun lopulla ja 25.26. lokakuuta se äänestää siitä. Eli me voisimme äänestää siitä joulukuussa 17. kesäkuuta EU ja Georgia solmivat sopimuksen viisumien saamisen helpottamisesta. Schengen-viisumien hinta laskee tämän sopimuksen mukaisesti ja viisumin myöntäminen helpottuu koko joukolle Georgian kansalaisia. Hinta tippuu 60-35 euroon ja 22 georgialaisten kansalaisten luokkaa on oikeutettu ilmaiseen viisumiin. Lokakuussa EUn ja Georgian pitäisi allekirjoittaa takaisin ottamissopimuksen, jota se vaatii viisumin saannin helpottamiseksi. Sopimukset astuisivat voimaan 2011, kun Georgia ja me eli Euroopan parlamentti olemme ratifioineet sopimukset. Viisumin saannin helpottamissopimuksen neuvottelut alkavat 2008 ja se on askel tiellä viisumivapauteen. Seuraava askel mielestäni pitäisi olla viisumivapausneuvottelut osana yleisempää itäinen naapuruuspolitiikkaa, mitä tulee luvat valvonta maassa oleskelevien henkilöiden tapaukseen. Me pyrimme lisääntyvään yhteistyöhön Georgian kanssa laittamaan maahanmuuton vastaisen taistelun teo, tehostamiseksi. Me haluaisimme nopeampia menettelyjä henkilöiden identiteetin tunnistamiseksi ja, ja maahan tulo tai oleskeluluvattomien ihmisten pa- turvallisen palauttamisen selkeyttäminen. Minusta tämän pitäisi, tämän sopimuksen pitäisi astua voimaan mahdollisimman pian. luvatta oleskelevien ihmisten takaisin ottamisessa ei ole isoja ei ole mitään iso juttu Georgia kunnioittaa ihmisoikeuksia. Ja se kunnioittaa sekä Euroopan ihmisoikeusyleissopimusta sekä 50-luvulta peräisin oleva pakolais yleissopimusta. Ja viisumin saannin helpottaminen toivottavasti astuu voimaan mahdollisimman pian. Sillä molemmat osapuolet haluavat lisätä kansalaisten välisiä yhteyksiä. Se on kulttuurisuhteiden koulutuksen kannalta tärkeää. Täytyy myös tutkia EUn ja Venäjän 2007 viisumisopimuksen vaikutuksia. Tuon sopimuksen seurauksena abhaasialaiset ja etelä-ossetialaiset, joilla on Venäjän federaation passi, pääsevät EU:hun helpommin kuin georgialaiset, joilla ei ole Venäjän passia. Mistä syystä toivon, että Tämä Vismin saan helpottamisopimus helpottaisi georgialaisten EU-hun matkustamista. Ja se on meille kaikille hyvä. En usko, että tainnonotossa olisi merkittäviä pulmia, koska kaiken kaikkiaan maittamme väliset suhteet ovat hyvät. ja äh, harvoin viisumin myöntäminen on evätty. Kokemukset ovat siis myönteisiä ja siksi puollan tätä sopimusta. Onko muista, muita puheenvuoropyyntöjä? Kukaan kollega ei halua puhua, joten Ehkä voisimme antaa puheenvuoron komission edustajalle, jos täällä on joku paikalla. Täällä käydään nyt neuvotteluita. Tiedoksi vain niille, jotka eivät täällä näe tuonne komission suuntaan. Eli komissiosta, voitteko kertoa kuka olette? Olkaa hyvä. Bernard Philippe, de, de la... Bernard Philippe komissiosta. Ihan lyhyesti sanoisin pari asiaa. Tämä kysymys viisumin saannin helpottamisesta ja takaisinottamisesta olevat olennainen osa etäistä kumppanuutta, joten toimme tätä ää, väestön lähentymisen olennaista tekijää. Olemme myös tietoisia, että EU:ssa on jouduttu ponnistelma Georgian tapauksessa Georgian suhteen, jossa on, jouduttu, on ollut jälleen rakentamista, jonka osana liikkuvuus on tärkeää. Ja kuten edellinen puhuja sanoi, suhtaudumme pikemminkin luottavaisesti eh, ihmisoikeus, oikeusvaltio, demokratiakysymyksen Georgiassa, koska Georgia on allekirjoittanut joukon kansainvälisiä sopimuksia pakolaissopimuksen 2001. Ja lopuksi meillä on jatkuva ihmisoikeusvuoropuhelu, joka on erittäin myönteinen. Meillä on ollut kolme dialogisessiota äh, Georgian kanssa. Eli meillä on laadukasta dialogia ja meillä on mahdollisuus ottaa esille, mikäli ongelmia ilmenisi. Ongelmia on mahdollista ottaa näissä aikaa vapaissa puitteissa Georgian kanssa. Eli tässä suunnassa asiat etenevät. Kiitos. Grazie. Eh, ah, Kiitoksia. Kollega haluaa vielä lisätä varmasti jotakin. Voitko kertoa, kuka olette? Kiitoksia. DJ Parman muutama seikka, jonka haluaisin tuoda esille. Nämä kaksi sopimusta, niiden täytyy astua voimaan yhtä aikaa. Ei voi olla niin, että viisumisopimus astuisi ennen takaisinottosopimusta voimaan. Minun mielestäni tätä seikkaa ei tehty tässä esittelijän esityksessä aivan täysin kristallin selväksi. Tämän täytyy siis olla hyvin selvä ehto tässä Takaisinottopuolella on ollut hieman ongelmia, koska sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu, joten tässä nyt ollaan hieman etuajassa keskustelemassa tästä asiasta, koska sopimusta ei ole vielä allekirjoitettu, sillä meillä oli hieman ongelmia yhdistyneen kuningaskunnan, Irlannin ja Tanskan kantojen kanssa, mutta näitä nyt ratkaistaan tässä juuri. Joten toivomme, että neuvosto voisi hyväksyä allekirjoituspäätöksen seuraavien parin viikon aikana. Ja sitten tietysti voimme allekirjoittaa tämän sopimuksen ja viedä tämä, tämän sopimuksen sitten käytännön tasolle. Grazie per questa ulteriore... Kiitos tästä tarkennuksesta. Nyt antaisin loppupuheenvuoron Lisekille esittelijänä, jos hän haluaa käyttää tässä siis nyt vielä puheenvuoron ehkä selventääkseen tai muuten kommentoidakseen asiaa. Ei, hän ei haluakaan käyttää puheenvuoroa. Selvä. Meidän aikataulumme siis näille ensimmäisille pohdinnoille on seuraava. Siis 16.9. Äh, on siis nyt käyty ensimmäinen keskustelu. Tarkistusten jättämisen määräaika on 29. Valiokunta-äänestys pidetään tai sitä ehdotetaan viidennelle päivälle lokakuuta. Ja nyt olemme tässä viitisen minuuttia aikataulusta edellä, niin keskeytän kokouksen, kunnes esittelijät tulevat paikalle käsittelemään eu strategiaa koskien Mustaa merta. Tämä on siis kuulemistilaisuus. Tapaamme viiden minuutin kuluttua.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

Bene, abbiamo atteso qualche minuto per cercare di avere... No niin, odotimme tässä nyt joitakin minuutteja, jotta saisimme hieman kollegoita paikalle. Sali ei ole edelleenkään täynnä, mutta vieraamme taitavat olla paikalla. Samoin esittelijämme, jotka tulivat todella oikea-aikaisesti paikalle. Toivotan tervetulleeksi kaikki vieraat ja esittelijämme. Kuten tiedätte, eurooppalainen Mustanmeren strategia pyrkii herättämään keskustelua yhteistyöstä Mustanmeren alueella ja EUn roolista tässä yhteydessä. Ja nyt haluamme tavallaan pohjustaa keskustelua, jota käydään Ungureanon mietinnöstä. Meillä on paikalla tohtori Onjan Minchev. Hän toimii Sofian paikallis- ja kansainvälisten opintojen instituutissa. Samoin paikalla on tohtori Loh Delcourt kansainvälisten suhteiden instituutista Pariisista sekä Mark Cunningham joka edustaa Black Sea Trust for Regional Cooperation järjestöä. Samalla toivotan tervetulleeksi teollis, teollisuudesta, aluekehityksestä ja yhteistyöstä vastaavat komission edustajat. He halusivat olla tässä mukana, mutta nyt heti esittelee Ungureanulle. Olkaa hyvä. Um, Kiitokset kaikille siitä, että olette tulleet paikalle ja lämpimästi tervetuloa arvon asiantuntijoille. Meidän täytyy myös esittää kiitoksemme puheenjohtajallemme, herra Albertinille ja, ja AFET-valiokunnan sihteeristölle siitä, että he ovat järjestäneet tämän kuulemistilaisuuden – kuulemistilaisuuden, joka mielestäni on merkittävä askel eteenpäin, kun työstetään uudenlaista näkemystä Mustameren alueesta. Ja tulee, tämä tulee antamaan myös oman panoksensa omalle Mustameri-mietinnölleni. Aluksi toteaisin, että on kaksi hyvää syytä tälle tämän päivän keskustelulle ja myös sille, miksi Mustameri-mietintö yleensäkin kirjoitetaan. Ensinnäkin Mustanmeren alue on strategisesti erittäin tärkeä. Eritoten Euroopan turvallisuuden ja energiatuotannon energiasaatavuuden kannalta. Vuodesta 2007 lähtien, kun Romania ja Bulgaria liittyivät Euroopan unioniin, Mustasta merestä on tullut itse asiassa osittain EUn sisämeri. Mitä tapahtuu Mustalla merellä vaikuttaa suoraan myös Euroopan unioniin. Voidaan varmaankin sanoa, että Euroopan unioni on jollakin tapaa saanut niin haasteet kuin Mustanmeren mukanaan tuomat mahdollisuudetkin käsinsä. Millä tavalla Euroopan unioni reagoi Mustan mereen hyvin monimutkaiseen läheisyyteen. Voimme varmaan kaikki olla yhtä mieltä siitä, että tietysti parasta politiikkaa olisi se, olisi se että Euroopan unioniin Mustanmeren alue, ö, alue otettaisiin mukaan. Mutta tämä on vaikea ehdotus kyllä tässä nyt tapahtui niin, että Euroopan unioni vuonna 2007 tunnusti Mustanmeren strategisen merkityksen lanseeratessaan Mustanmeren synergiaohjelman. Mustanmeren Historia ja historian puute on toinen syy sille, miksi tämä kuulemistilaisuus voi osoittautua erittäin hyödylliseksi. Mustanmeren synergian tarkoituksen, tarkoituksena on tuoda turvallisuuden, demokratian ja vaurauden ö, a, alue. Riittääkö tämä? Ja mitä Mustanmeren synergialla tähän mennessä on saavutettu? Olemme varmaan kaikki yhtä mieltä siitä, että Mustamerisynergia oli menestyksekäs, kun ajatellaan sitä, että se, se teki Mustasta merestä erillisen konseptin ja toiseksikin tätä aluetta ruvettiin käsittelemään EU kannalta strategisesti merkittävänä alueena. Mutta kolme vuotta Mustamerisynergiaa ohjelman jälkeen yhä näistä tuloksista keskustellaan ja kiistellään. 2008 komissio julkaisi raportin ensimmäisestä mustamerisynergia täytäntöönpanon vuodesta. Mutta vuosina 2009 ja 2010 ei nähty sitten enää mitään tällaista raporttia komissiolta. Kuten joku viisaasti täällä toteaa, niin kenties mitään saavutuksia ei ollut. Meidän täytyy tästäkin keskustella. Mustanmeren alueen haasteet ovat yhä voimissaan ja jotkut näistä haasteista ovat jopa kehittyneet täyskriisiksi asti. Venäjä-Georgia sota 2008 vuonna on yksi esimerkki tästä. Venäjän Mustanmeren laivasto on myös aiheuttanut huolia Mustalla merellä. Energiakriisi yhä on olemassa ja jotkut Mustameren valtiot Niissä nähdään huolestuttavaa kehityssuuntausta. auktoriteettisen politiikan osalta. Myös näkyvyyttä puuttuu Mustanmeren synergialta. Ja lisäisin tähän vielä heti perään, että mitään korkean tason ministeritapaamisia ei ole järjestetty viime aikoina. Tämän lisäksi sitten vielä puuttuu yhtä, yhtenäistä rahoitu, puuttuu yksi yhtenäinen rahoituslähde EUn mustameripolitiikalle – ja jos tämä nyt täytyy tiivistään esittää, tänä päivänä todellakin täytyy ehdottomasti päivittää e, Mustameren synergia integroiduksi EU-strategiaksi. Me voimme kyllä tässä rakentaa myös kokemuksen varaan. Ajatellen EUn äskettäin lanseerattua Itämeri-strategiaa. Toisin sanoen, meillä on nyt synergia, mutta ei ole strategiaa. Mitä strategia hyödyttäisi? Mitä etua se toisi? Mielestäni EUn täysimääräinen strategia takaisi yhdennetyn lähestymistavan koko Mustanmeren alueelle. Se johtaisi myös yksityiskohtaiseen toimintasuunnitelman, jolla olisi selkeät tavoitteet, aloitteet ja ö, vertailu mahdollisuudet. Erityisesti tämä johtaisi myös erityiseen EU-talousarviokohtaan EUn mustameristrategialle. Tässäpä nyt, hyvä puheenjohtaja, muutamalla sanalla asian tila. Kiitoksia ja odotan innolla kuulevani asiantuntijoidemme esityksiä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia arvon esittelee Ungureanu. Nyt annan puheenvuoron ensimmäiselle vierallemme eh, Ounion Mincheville sofialaisesta alue- ja kansainvälisten opintojen instituutissa. Jos teille sopii, voisitte puhua 10-15 minuuttia. Olkaa hyvä. Dear Mr. Chairman, Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Mustanmeren alue aiheuttaa lisääntyviä turvallisuushuolia ja tulen pistämään nämä huolenaiheet puitteisiin kohta. Viimeisen 20 vuoden aikana Mustameren alue on kokenut strategista uudelleen konstruointia Tällä jälkikommunistisella ja alueella valtiot ovat suuntautuneet ää, integroitumisen euroatlanttiseen järjestelmään arvojen, instituutioiden ja turvallisuustakeiden suhteen. Ja strategiset tekijät, kuten Venäjän federaatio ja perinteiset tekijät, Venäjä ja Turkki pyrkivät palauttamaan vaikutusvaltaansa joihinkin maihin tällä alueella. Ja tämä uudelleen strukturointi on strategisen huolenaihe, koska aina tämä uudelleen strukturointi herättää turvallisuuskysymyksiä. Kolme nimittäin. Rajakysymys, strateginen tasapaino. Toinen kysymys, yhteiset ja niiden suhteet mukaan lukien yhteisön väliset taistelut ja status quo väliset kiistat yhteisön välillä. Ja sitten instituutioiden heikkous, koska äh, strategiseen uudelleenstrukturointiin kuuluu äh, instituutin uudelleenstrukturointi, eliittien uudelleenstrukturointi ja niin poispäin. Ja kaikki tämä tapahtuu tällä hetkellä äh, Mustamerellä. Mustameren alueella on useampia turvallisuusparadigmoja. Ensimmäinen paradigma on vielä tämä Euroopan atlantinen paradigma, tämä Euroopan eurooppalainen keskinäisen riippuvuuden ja demokratian järjestelmä kansainvälisissä suhteissa, mutta valitettavasti tämä järjestelmä on viimeisen 5-7 vuoden aikana ottanut takapakkia. Toinen malli on status quo-valtioiden malli, tämä 1800-luvun paradigma ja suhtautuminen turvallisuuteen, ja sitä edustavat ää, nyky-Venäjä ja yhä enemmän nyky-Turkki. Sitten sitten äskettäin syntyneiden kansallisvaltioiden paradigma, jotka ovat luomassa kansakuntiaan, jotka haluaisivat puolustautua itsenäisyyttään instituutioissa rakenteessa, joka on lähinnä euroatlantista rakennelmaa. Ja sitten meillä on valitettavasti uusia, ikävä kyllä ra- ka- kasvussa oleva järjestelmä, joka on täysin otettava huomioon turvallisuusyhtälössä. Eli radikaali-islamistinen separatismi, joka on voimistumassa Pohjois-Kaukasuksella. Näiden paradigmojen puitteissa ja kun strateginen siirtyminen tapahtuu yhdestä voimatasapainosta toiseen voimatasapainoon, voimme arvioida Musta meidän turvallisuuden ulotteita uudelleen. Ensinnäkin sotilaallinen turvallisuus. Pari asiaa voitaisiin sanoa myönteisessä hengessä sotilaallisesta turvallisuudesta. Valitettavasti alueella tapahtuu melko merkittävää uudelleenvarustautumista. Koko joukko venäläisiä tukikohtia ollaan perustamassa näihin irtaudunaisiin alueisiin. Pohjois-Osetian ja Abhaasian uusi turkkilainen tukikohta on tulossa. Azerbaidžan läntisen provinssiin Armenian rajalle – Etelä-Kaukasuksella kaikki maat, erityisesti Azerbaidžan ja Armenia, jälleen varustautuvat aseita yhä enemmän kasatoalueella. määrä on merkittävästi kasvussa. Ja kaikki tähän asti pakastamassa olleet kriisit, Abhaasia, Etelä-Osseet ja Nagorno-Karabah ovat jälleen lämpeämässä. Ja tämä äh, kuumeneminen on vaarallista, koska se saattaa olla jotain siihen, että tällä hetkellä hyytyneet konfliktit saattavat muuttua täysimittaisiksi. Ja tämä vaikuttaa EUn asemaan alueella. Toiseksi, ja olenkin maininnut, että etniset yhteisöjen väliset konfliktit ovat lisääntyneet ei ainoastaan Etelä-Kaukasuksella, vaan myöskin esimerkiksi Transnistrian ongelmat, Moldovan väliset ongelmat ovat auenneet uudelleen. On erittäin kiivas ja valitettava radikaalista etnoseparatismia etelä Pohjois-Kaukasuksella ja, ja me emme enää kykene pitämään niitä suitsissa. Ei sen enempää Venäjä kuin alueen maat kuin läntiset liittyvät länsiliittoutuma eivät kykene enää tekemään näille e- e- e- etnisten yhteisten välisille kiistoille tai etnisille yhteen törmäyksille. Eivät, niitä pystytä enää suitsimaan eikä niille pystytä antamaan enää vakaampia raamoja. Ja sitten merialueiden turvallisuus ja merivoimat. Status quo-voimat, Venäjä Turkkia ovat periaatteessa hegemonisia alueella. Tämä on erityisesti Turkin kannalta tärkeää Venäjän federaatiolle ja myöskin uusittu sopimus Ukrainan kanssa Venäjän meren laivastosta. Tämä liittyy tähän hegemonia-kysymykseen. Kuten tiedämme, Montrealin yleisopimuksen mukaan ulkoiset ää, merivoimat eivät pääse Mustalle merelle kuin kolmeksi viikoksi ja herättäisin kysymyksen EUn suhteen ehdokasmaalle Turkille, jos ja kun Turkista tulee EUn jäsen, ja että huomioon yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suhteen, tuleeko Turkki tekemään poikkeukseen EUn merialuksille, eli tuleeko se tekemään poikkeuksen Montrealin sopimuksen sopimuksen koska ymmärtääkseni tämä on osa YUTP-prosessia. laivastot tuttuun liittyvät turvallisuus on erittäin tiukasti kytkädessä meriliikenteen turvallisuuteen, niin meriliikenteen turvallisuuteen liittyy vakavia ongelmia. Vaikka on olemassa EUn puitteet ää, meripelastustoimiin Mustalmella, niin tämäpähän ei käytännössä juuri näy. Viime vuosina kolme alusta on opannut muutaman mailin, merimailin Turkin, Bulgarian ja Ukrainan rajoilta. Mitään vakavaa yritystä viranomaiset näissä maissa eivät tehneet alusten pelastamiseksi tai miehistön pelastamiseksi. Pieniä, pienin poikkeuksiin merimiehet kuolivat. Meriliikenteen turvallisuuteen liittyy myös laajempi kysymys rajatarkistuksista, rajat ylittävästä rikollisuudesta, rajat ylittävästä salakuljettamista ja niin poispäin. Ei ole myönteisiä kokemuksia. EU-rajavalvontamissiosta Moldova ja Ukraina välillä ja kumuloitunutta kokemusta Georgian monitoroinnista viime vuosina. EU pitäisi laajentaa ponnistelujaan, jotta se auttaisi alueen maita myönteisessä poliittisessa kehikossa niin, että rajoja vartioidaan riittävästi, erityisesti Pohjois-Kaukasuksen tapauksessa, ettei sinne synny mitään mustaa aukkoa. Mustaa aukkoa, jossa huumeita viedään helposti länteen ja ydinteknologiaa itään ja niin poispäin. Energia, huono turvallisuus. Tämä on suosittu aihe, enkä tule liikaa yksityiskohtia sitä esittämään. Tiedämme, että EU-maiden ja erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan maiden energiaturvallisuuskysymys liittyy Venäjän federaation strategiaan, jolla pyritään saada mahdollisimman paljon edes mahdollista monopoliasemaa energiahuollossa. Euroopan keski- ja itäperiferian tällä poliittisia seurauksia ja bisnesseurauksia, koska monopoli merkitsee korkeampia hintoja, monopolihintoja. Ja sillä on myös turvallisuusvaikutuksia. Ei mikä mikään abstraktin tulevan strategisen pohdinnan kannalta, vaan on myös fakta tässä tilanteessa, että tätä monopolia ylläpidetään Venäjän federaation energiaolikarkkien ja näitä Venäjän federaation itärajan entisen neuvostoalueen oligarkkien kesken. Tämä yhteistyö on kiivasta. Tämä Venäjän monopolisointi lisää myös lisääntyvää harmaata taloutta, taloutta EUn itäperiferiassa. EUn itselle määrittämään Mustanmeren kehikon kannalta meidän pitäisi painottaa rajat ylittävää yhteistyötä, parantaa noita niitä institutionaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat esimerkiksi salakuljetukseen, harmaaseen talouksetteen, maahanmuuttoon. Toisekseen EUn pitäisi olla paljon kiinteämmin mukana meripelastustoiminnassa – Mustameren alueella. Lopuksi EU pitäisi kyetä tekemään paljon enemmän meriturvallisuuden suhteen esimerkiksi Bosporilla, jossa liikenne on liian runsasta ja jossa on paljon öljyputkia, jotka saattavat vaarantaa liikennettä. Tällaisen kasvavan toimijan poliittinen selkäranka sen pitäisi olla vahvemmat suhteet Venäjään. Federaatiot ei ainoastaan rapprochement tai resetting lähestyminen, uudelleen lähestyminen, vaan vakaiten vakaan tausta, myös arvotausta luominen tälle, näille suhteille. Niin, että nämä suhteet periaatteet perustuvat periaatteille ja pitkän aikavälin näkymille että pyrittäisiin myös vaikuttamaan toisen suuren pelaajan suhteen politiikkaan. Turkin politiikkaan, joka on jäsenehdokas, joka on äskettäin irtautunut euroatlanttisesta turvallisuusalueesta arvojen suhteet ja myöskin konkreettisen toiminnan suhteen. Paljon kiitos. Grazie, dottor Minkev. La... Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro Nordelkuurille, joka edustaa Pariisin kansainvälisten ja strategisten suhteiden instituutio. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Minun esitykseni keskittyy Mustameren synergiaan ja eri toteen neljään tärkeimpään seikkaan. Ensinnäkin lyhykäisesti tässä mainitsisin ne tekijät, jotka johtivat Mustan meren synergian luomiseen. Toiseksikin luon katsauksen Mustanmeren synergian täytäntöönpanoon kolmanneksi. Analysoin sitä, millä tavalla puhelman mikrofonia. Mustanmeren alueeseen on kansainvälinen ja paikallinen konteksti vaikuttanut. Ja neljänneksi pohdin, millä tavalla voidaan tätä Mustanmeren synergiaa täytäntöönpanoa parantaa. Kolme seikkaa oli erittäin tähdellisessä asemassa Mustameren synergian luomisessa. Ensinnäkin yhä enemmän kiinnitettiin huomiota Mustameren alueeseen ajatellen EUn laajentumista vuonna 2007 Romanian ja Bulgarian. Toiseksikin tämä uusi laajentumisaalto mm, ja kasvavat EUn energian saanti epävarmuustekijät johtivat siihen, että tämä alue, joka aikaisemmin oli ollut EUn ulkopolitiikan taka näyttämöllä, oli nyt yhä tärkeämpi. Kolmanneksikin Mustan meren synergiapolitiikka lanseerattiin naapuruspolitiikan kontekstissa eritoten ajatellen turvallisuuskysymyksiä ja naapuruspolitiikan uudelleen tarkastelua. Tässä mielessä alueellista yhteistyötä pidettiin tarpeellisena, jotta voitiin täydentää kahdenvälistä ulottuvuutta, joka siihen asti oli ollut etusijalla naapuruuspolitiikassa joten Euroopan komission ehdotuksen pohjalta vuonna 2007 Mustanmeren synergia luotiin virallisesti ulkoasiaministeriön tapaamisessa Kiovassa helmikuussa 2008. Synergia suunniteltiin ensin joustavaksi puitteistoksi, joka täydensi olemassa olevaa EU-politiikkaa, kuten naapuruuspolitiikkaa, liittymispolitiikkaa, ajatellen Turkkia, mutta myös strategista kumppanuutta Venäjän federaation kanssa. Mustameren synergia myös luotiin yhteiseksi strategiaksi, jossa ovat mukana kaikki alueen toimijat ja kumppijat. Synergian tarkoituksena oli edistää vakautta ja tukea demokraattisia taloudellisia uudistuksia. Komission valmistelevassa raportissa tiedonannossa oli useita painopistetavoitteita, koulutus, konfliktien ratkaisu, hyvä hallinto, kalastuspolitiikka, ympäristö kysymykset. Mustameren synergian ensimmäisen vuoden täytäntöönpano raportti korosti rajoitettuja saavutuksia. Joillakin sektorilla oli edistetty, mutta poliittisella ja turvallisuussektorilla ei ollut lähestulkoon ollenkaan edistetty. Tärkeimmät saavutukset olivat alueellinen kumppanuus, energia, ympäristö- ja liikennesektoreilla. Ympäristökumppanuus lanserattiin tämän vuoden alussa. Ja toinen tärkeä kehityskulku oli rajat ylittävä yhteistyö. Ja tässä luotiin nämä hankekilpailut vuosi sitten. Yhteinen rajat ylittävä operaatioohjelma, sille on suunnattu 7 12,5 miljoonaa euroa vuoteen 2013 mennessä, mutta hankevalintaprosessia ei ole vielä saatettu loppuun. Mustameren synergian täytäntöönpanossa yksi tärkeä aspekti on yhteistyö muiden kumppanimaiden kanssa tällä alueella, samoin kuin alueellisten järjestöjen kanssa. Vuodesta 2007 lähtien suhteet Euroopan unionin ja Mustan meren taloudellisen yhteistyön kumppaneiden välillä ovat johtaneet poliittiseen vuoropuheluun ja säännönmukaisesti on pidetty tapaam- järjestetty tapaamisia, mutta millään tavalla tämä vuoropuhelu ei ole ketään pois sulkeva ja Euroopan unioni on valmis yhteistyöhön muidenkin alueellisten järjestöjen kanssa. Esimerkiksi tilaa riittää äh, kumppanuudelle Mustanmeren foorumin kanssa, mutta tällainen kumppanuus sitä ei ole vielä saatu aikaiseksi. Mustanmeren synergiasaavutukset ovat vahvasti liitoksessa siihen kontekstiin, jossa sitä on pantu täytäntöön. Kokonaisuudessa Mustameren synergia on kärsinyt kansainvälisestä EU- ja alueellisesta kehityksestä. Ensinnäkin kansainvälisellä tasolla vuoden 2009 alkupuolelle Mustanmeren alue kärsi Venäjän ja Naton välisten suhteiden jännitteistä. Viimeisten kahden vuoden aikana EU-tasolla EU-instituutiot ja puheenjohtajavaltiot ovat olleet ennen kaikkea ovat työstäneet ennen kaikkea Lissabonin, Lissabonin sopimuksen ratifiointia. Samalla Mustameren politiikkaa on ennen kaikkea itäinen naapuruuspuitteisto muotoillut, ja se taas puolestaan on jättänyt Mustan meren synergian varjoonsa. Alueellisella tasolla Euroopan unioni unionilla on ollut vastassaan Venäjän lähestymistapa Mustan mereen, ikään kuin Venäjän omana takana, ta, takapihana. Mutta ongelmana on ollut myös ö, vähäinen alueellinen yhteistyö ja alueellisten yhteistyöjärjestöjen vähäisyys. Kontaktit ovat kuitenkin olleet hyviä ja niitä on yhä enemmän viime vuosina löytynyt. Tässä on nyt mahdollisuuksien ikkunoita Euroopan unionille parempaa yhteistyötä, lisääntynyt yhteistyötä varten. Yhtäältä Ukraina ja Turkki ovat lähentyneet Venäjää, mutta toisaalta Euroopan unioni on myös tärkeä kumppani molemmille näille maille. Euroopan unioni on myös noussut mustan meren ö, toiminnan keskiön, eli tota mitä tulee taloudelliseen toimintaan. Millä tavalla nyt tässä eteenpäin voitaisiin mennä sitten Mustameren synergian osalta? Useita ongelmia on identifioitu Mustanmeren synergian täytäntöönpanon osalta poliittisen tuen puute, mukaan lukien Euroopan unionin jäsenvaltioilta. Tämän lisäksi on puuttunut konkreettisia poliittisia mekanismeja, eritoten valvontamekanismeja. Tämän lisäksi ei ollut tullut kestäviä rahoituslähteitä. Rahoitus tulee useista eri lähteistä, mukaan lukien aluepolitiikka ja eh, liittymistä edeltävä instrumentti. Tässä ei ollut kunnollisia lippulaiva-aloitteita, päällekkäisyyttä on ollut myös alueellisten aloitteiden kanssa ja lopuksi aivan kuten rajat ylittävä yhteistyö on osoittanut, ei ole voitu riittävän nopeasti identifioida, panna täytäntöön ja arvioida alueellisia hankkeita. Tärkein kysymys on siis seuraava. Onko Mustameri vielä tänä päivänä relevantti? Kysymys. Euroopan unionilla on tällä alueella haastavia, haastavat olosuhteet tässä on yhtäältä vahva, vahva kysyntä alueelliselle yhteistyölle, eritoten mitä tulee esimerkiksi ympäristökysymyksiin. Toisaalta nämä kannustimet alueelliseen yhteistyöhön, niitä heikentävät turvallisuushuolet, kuten esimerkiksi ratkaisemattomat konfliktit. Onko Musta meren synergia siis tänä päivänä yhä relevantti? Olemme huomanneet, että kyllä se sitä on eri toten sen vuoksi, että se on lähestymistavaan sellainen, että se ottaa kaikki alueelliset toimijat mukaan lukien Venäjän ja Turkin mukaan. Tällaisenään Mustameren synergialla on paremmat mahdollisuudet ottaa kantaa näihin haasteisiin maiden osalta, jotka muuten ovat Euroopan unionin politiikassa eri kontekstissa. Toisin sanoen, Mustameren synergialla on mahdollisuus toimia tärkeässä roolissa hyvien naapurussuhteiden luomisessa ja monenvälisyyden edistämisessä Mustameren alueella. Mutta jotta voitaisiin voittaa alueelliset jännitteet, Mustameren synergia pitäisi keskittyä käytännönläheisiin tulostavoitteisiin lähestymistapoihin. Lopuksi vielä muutama suositus. Näiden johtopäätösten pohjalta voimme esittää seuraavia suosituksia. Ensinnäkin, Euroopan unionin pitäisi tarkentaa sitä, millä tavalla Mustanmeren synergia toimii eri toteen Tälle synergialle, synergialle täytyy saada oma erillinen talousarviokohtansa Toiseksikin Euroopan unionin pitäisi lisätä Mustameren synergiaulottuvuus kahdenvälisiin suhteisiinsa kumppanuusmaiden kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että synergia pitäisi ottaa paremmin mukaan kahdenvälisen politiikan asiakirjoihin. Kolmanneksikin Euroopan unionin pitäisi lisätä keskittymistä pien, pienen määrän painopistealueita, jotta tähän ei tulisi liikaa pirstoutumista – Sitten Euroopan unionin pitäisi järjestelmällisesti edistää ruohonjuuritason lähestymistapaa Mustanmeren synergiassa. Tällainen lähestymistapa on osoittautunut menestyksekkääksi uudessa pohjoisessa ulottuvuudessa Venäjän federaation kanssa. Euroopan unionin pitäisi myös varhaisessa vaiheessa ottaa mukaan alueelliset toimijat eh, hanke suunnitteluun niin, että voitaisiin edistää hankeomistajuutta. Ja lopuksi täytyisi myös ottaa synergiassa paremmin huomioon kansalaisyhteiskunnat. No kaksi tärkeintä suositustamme liittyvät siis valvontaan, jota luonnollisestikin täytyy va- vahvistaa. Ja toinen suositus liittyy näkyvyyteen. Mustameren synergiaan täytyy saada enemmän näkyvyyttä Euroopan unionin taholta. Kiitos. Grazie, dottoressa Delcour. Kiitoksia, tohtori Delcour. Seuraavaksi puheenvuoro menee Mark Cunninghamille. Hän edustaa Black Sea Trust for Regional Corporationia. Korkeintaan 15 minuuttia puheaikaa. Olkaa hyvä. Members of the committee, members of parliament. Valiokunnan jäsenet, parlamentin jäsenet, hyvät naiset, on ilo puhua teille tänään EU-strategiasta ja Mustameren alueella. Haluaisin myös esittää tämän <clears throat> laajemman kuvan ja puhua viime kahden vuoden kehityksestä alkaen 2000 kahdeksan elokuun sodasta ja sitten muutama suositus askelista eteenpäin artikuloin uutta strategiaa alueelle ja sitten tarjoan muutaman loppukommentin. Kaikki tietäneemme, mutta on myös tärkeää alleviivata, eh, että maantieteellisesti, historiallisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti Mustameri on hyvin erilainen Keski- Itä-Euroopasta. Niiden, niiden väite, että ne kuuluvat e-, Eurooppaan on vähän heikommalla pohjalla, yhteydet Eurooppaan heikommat ja, ja ne voimat, jotka muuttavat alueita, jotka ovat länsin kanssa liitto, liitossa, ovat heikompia. Venäjän, Turkin, Yhdysvaltojen, Euroopan lähestymistapa on jättänyt maan alueet suojattomiksi. Ja koska ne ovat demokraattisesti aika heikosti kehittyneitä, ne saattavat kääntyä poliittisesti arvaamattomina naapureihin, kuten Venäjä vähemmän Turkkaan. Niillä on myös vaikeuksia pärjätä sisäisten ja ulkoisten paineiden kanssa, vaikka demokraattisia uudistuksia täytyy edistää tällä alueella – aluejohtajat ovat jumissa kahden vaikean suhteen hoitamisen kanssa Venäjän kanssa, joka on en, ennakoimaton naapuri, joka haluaa ilmeisesti laajentaa, ää, laajentaa valtaa piiriään ja EU taas yhä enemmän keskittyy ää, hengissä pysymiseen. Näiden suhteiden Äh, ylläpitäminen on erityisen vaikeaa maita, maille, joilla on rajakonflikteja. Georgiassa taas että Venäjä on valmis menemään hyvin pitkälle mukaan, lukien käyttämään voimaa, hajamaan, maita, jotka sen mielestä kuuluvat niiden valtapiiriin. Äh, Azerbaidžan on tuplannut äh, maakaasun vietinsä tämä sotilas tukikohteellisemmin on sitä, että Venäjä käyttää käteistä ja Eh, pehmeitä voimaa alueensa voimittamiseksi. Tämä tekee kaikkien alueellisten voimien vaikeaksi artikuloille voimia. 2008 jälkeen ää, tilanne muuttui kovasti. Tämä oli varsinainen alueella tämä sota. Maat ovat joutuneet arvioimaan uudelleen suhteensa Euroopan unioniin, Yhdysvaltoihin ja Venäjän. Tällä on ollut merkittävä horjuttava vaikutus alueelle. Kaikki kaikkien Mustameren strategioiden täytyy perustua äh, merkittävä uudelleen ajatteluun. Siksi tämä tapaaminen on tärkeä. Jos ajatellaan talouskriisiä, silläkin on ollut merkittävä rooli. Se on vaikuttanut tämän alueen, sen ja Euroopan voimakkaasti sen kahdella tavalla vaikuttanut tähän alueeseen. Se on lisännyt työttömyyttä ja vähentänyt hallitusten luottamusta, joka on lisännyt laajalti sosiaalista levottomuutta. Ihmiset merkittävät työpaikkojaan suorat ulkomaiset investoinnit alkavat vähentyä ja monet maat ovat, äh, eivät, eivät näytä kykenevän hoitavan, ovat vaarassa, että eivät ne kykene hoitamaan velkojaan. Lainojen suhtautuminen alkaa muuttua nihkeämmäksi ja tilanne muuttuu ennakoimattomaksi. Talouskriisi on myöskin vaikuttanut länsi ja äh, äh, monet maat keskittyvät toivottavasti enemmän omiin ongelmien napaansa kuin Euroopan periferiaan. Eurooppa ei itsessään, kuten kaikki tiedämme, on kokemassa suurta transformaatiota, erilaista olemassaoloon, eksistentiaalista uudelleenarviointia. Lissabonin sopimus on erinomainen askel eteenpäin, mutta Eurooppa vielä nieleskelee näiden muutosten merkitystä, minkä seurauksena Euroopan itä on kärsinyt ja saa vähemmän prioriteetteja Euroopan politiikka on mu- muuttunut. Meidän täytyy myös tarkastella Yhdysvaltoja, sillä on ollut merkittävä vaikutus alueeseen uusi hallitus. On pyrkinyt tähän suhteiden uudelleen aloittamiseen resettiin. Jotkut ovat sanoneet, että se on tapahtunut koherentin Itä-Euroopan politiikan kustannuksella, mutta Irak, Afganistan ja muut ovat vieneet Yhdysvaltojen huomiota samoin nousevat markkinat, kuten Kiina ja Intia, kuten Tatari Minchev mainitsi tästä alueesta on tulossa sotilaallistuneen alue. Armenia, Azerbaijan on tuplanneet tai enemmänkin puolustusbudjettinsa ja ää, Venäjän läsnä etelä ja Abhazian mietityllä alueella. Ja nämä vaikuttavat vakautta heikentää Pohjois-Kaukasuksella, joka on vaikea alue, ja siitä tästä loiskua mustallekin merelle. Kaksi lupavinta maata, ainakin prosessin alkuvaiheessa Ukraina ja Georgiaa ovat myöskin dramaattisesti muuttuneet äh, oranssivallankumouksen jälkeen. Georgia on demokraattisesti rappeutunut merkittävästi. Äh, Janukovic, demokraattisesti valittu presidentti, on selvästi alkanut kääntää katsettaa niitä erityisesti it, ison naapurin, joten kaikki alueen strategiat joutuvat pohtimaan, kuinka sitoutuneita maat ovat eurooppalaisiin arvoihin. Täällä on Moldovassa on eniten potentiaalia. Tässä on koko de- demokratiapotentiaalia. Azerbaidžanissa sitten ei ole mitään demokratiaa tietääksemme, mitään tuntemaamme demokratian muotoa. Kuten tohtori Minchevi ja tohtori ovat maininneet, Tilko ovat maininneet, Venäjä ja Turkki ovat merkittäviä voimia ja niitä ei voi yleen katsoa strategian muotoilusta. Ehkäpä luk- uhkaavaa kehittymistä on tämä Turkin armenian lähentyminen, mutta valitettavasti tämäkin on nyt ajatunut rauteiltaan tai on jäissä. Azerbaidžan pitää siitä panttivankina Nagorno Karabahin konfliktin vuoksi, mitä täällä saattaa olla merkittävä vaikutus potentiaalisesti koko rakennelma-alueella. Ja jos sopii esille muutaman suosituksen, miten tästä eteenpäin EU itsessään joutuu enpä tiedä miten muotoilla, mutta EUn täytyy sovittaa nämä erot tai jännitteet jäsenvaltioiden välillä suhteessa äh, niiden lähestymistapaan tällä alueella. Tämä liittyy lähinnä äh, erilaisiin suhteisiin Venäjän kanssa. Tämä täytyy sovittaa ennen kuin mm, minkälainen lähestymistapa tällä alueella on tehokas. Euroopan itäpolitiikan täytyy saada kunnon tukea Brysselistä ja kaikilta EU-mailta, että se olisi tehokas, että se olisi mitään mahdollisuuksia muuttaa jotakin olette kuulleet tämän ennenkin, mutta erityisesti kun olette Euroopan itäalueen tekemässä Euroopan täytyy puhua äänellä, erityisesti ulkopolitiikassa ja turvallisuuskysymyksissä. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on askel oikeaan suuntaan ehdottomasti ja katsotaan, miten se sitten kehittyy tuon alueen suunta. Talouskriisiä ja Euroopan maiden täytyy suojautua luontaiselta vaiselta omaksua protektionistista talouspolitiikkaa saattaisi olla musertava vaikutus alueen maihin että politiikkaa uudelleen kansallistetaan, xenofobia ja vierasviha lisääntyy. Meidän täytyy suojautua tällaisten ilmiöiden lisääntymiseltä, jos tarkastelemme sitten itästä strategiaa ja musta meidän strategiaa, niin nämä kaksi alot, Tämä on hyvä alku, mutta niin, niiden keskeinen konflikti ja päällekkäisyydet täytyy poistaa. Täällä on aika paljon hämmennystä. Tänä aamuna olemme kuulleet, että ne tarvitsevat lisää rahoitusta. Sehän on selvää, jotta asennuttavat, että oikeasti kyettäisiin saavuttamaan. Jos molempia aloitteita ylläpidetään, niin sitten niitä välinen työnjako täytyy miettiä uudelleen. Ja ottaen huomioon alueen monimutkaisuus, molemmat mekanismit, jos ne säilyvät, niin ne täytyy olla joustavammin, äh, luoda joustavampia yhteistyöaloitteita, jotka ottavat huomioon alueen muuttuvat tarpeet. Ja kaikessa rahoituksessa täytyy ottaa huomioon ää, äh, alueen kotoperäinen, sisäsyntyinen korruptio täytyy olla kohdintuntuvia aloitteita, jotka liittyvät korruptioihin. Ja jossain määrin tähän liittyen kansainvälisten hallitusten täytyy ottaa huomioon, että EU ei voi ottaa huomioon kansalaisyhteiskunnan kehittymiset äh, sen ää, äh, poliittisen oppositioon ja riippumattomaan tiedotusväl- riippumattoman tiedotusvälineen. Sanotaan, että ne on katsottu, mutta paljon voi tehdä. On huolestuttavaa, että nämä maan alueet alkavat vaientaa oppositiota ja äh, riippumatonta tiedonvälitystä. Ja ehkä tähän liittyen voisi olla potentiaalia Euroopalle ja Yhdysvalloille harmonisoida demokratiaohjelmien, erityisesti tällä alueella. Näin sanottua maiden täytyy ymmärtää, että isoin taakka on heidän kannattavana, että ne luovat toimivia, stabiileja demokratioita, jos ne siihen pyrkivät. ne kollegat mainitsivat, emme voi alli arvioida kulttuurisen ja etnisen monimuotoisuuden ymmärtämisen lisäämistä. Meidän täytyy keskittyä konfliktin ratkontaan enemmän. Ne luovat epävakautta edelleen, myös epävarmuutta. EUlla on kokemusta pohjoisessa ulottuvuudessa ja olette hyödyntäneet kokemusta siellä, joten teillä saattaisi olla vähän höllistä kokemusta Mustanmeren eh, yhteisön välisten siltojen luomisessa. Ja lopuksi poliittinen ja taloudellinen dynamiikka Pohjois- eh, Mustanmeren alueella on pari viime vuoden aikana muuttunut talo- talouskriisin, Euroopan identiteettikriisin kanssa, pitkään jatkuneiden alueiden kriisien ja, eh, ja Venäjän ja Turkin alueellisten valtojen toimien vuoksi ja, ja mitään pitkäaikaisia demokraattisia äh, saavutuksia oikein saatu. EU ja Yhdysvallat eivät ole oikein kyenneet selkeitä ratkaisuja muotoille, ole muot, kyenneet muotoilemaan alueen ongelmille. Jos ajatellaan tätä suurta historiallista projektia äh, ankkuroida Euroopan itäalueet EU, onko se nyt loppumassa? Alkaa, onko e- Euroopan muodostuminen loppumassa? että ovatko palat paikallaan? Mitä kannustimia äh, alueemailla on siten suuntautua länsidemokratiaan ja yhteisiin arvoihin? Minä itse olen sitä mieltä, että prosessi on loppu. Euroopan on aika osata enemmän rohkeutta ja johtajuutta tällä alueella. Mustanmeren alueella on valtavasti demokraattista potentiaalia, mutta demokratia on vaarassa. Paljon kiitoksia, hyvät. Grazie, dottor Kanninger. Iniziamo. Kiitoksia, tohtori Cunningham. Nyt siirrymmekin keskustelemaan. Täällä on jo paljon kollegoita, jotka haluavat käyttää puheenvuoron, mutta valitettavasti minun on rajattava puhe aikana kolmen minuuttiin. Aluksi kollega Pasku. Hän on valiokuntamme varapuheenjohtaja ja sosiaalidemokraattien varjoesittelijä. Olkaa hyvä. Well, certainly black. Kiitoksia. Mustanmeren alue on tärkeä ja monimuotoinen ja monimutkainen alue. Ja yleensä sieltä tulee kielteisiä asioita Euroopan esityslistalle. Näin on tapahtunut ja näin saattaa tapahtua tulevaisuudessakin. Mustanmeren synergia on hyvä asia, koska kuten on jo osoitettukin, se osoitti, miten tärkeä tämä alue on. Kun tämä synergia luotiin, niin se toi esille, miten tärkeä alue on. Mutta synergia on hieman äh, idealistinen. Siinä halutaan luoda johdonmukaisuutta sellaisen konseptin ympärille, mitä 20 vuotta sitten ei edes ollut. Aluehan oli 20 vuotta sitten aivan erilainen. Yhtäkkiä me haluamme nähdä alueen, joka toimii sen mukaisesti, mitä me ajattelemme tämän tyyppisestä alueesta. Toinen ongelma tiedättehän, on se, että meillä on tässä kolme tärkeää ongelmaa. Ensinnäkin Venäjä. EUlla on strateginen kumppanuus Venäjän kanssa ja kaikki mitä tapahtuu EUn ja Venäjän välillä tapahtuu näissä puitteistoissa. Toiseksikin tiedätte, että tässä ei ole paljonkaan potentiaalia yhteistyötä varten, vaan vastakkainasettelua varten. EUn ja Venäjän välillä. Ja tämän vuoksi suurimmat länsimaat eivät ole oikein valmiita lähtemään mukaan tämmöiseen hankalaan peliin, joka on ennen kaikkea vastakkain asettelua luonteeltaan. Sitten meillä on Turkki ja Ukraina, jotka ovat kaksi maata, jotka ovat vähintäänkin ongelmallisia EUn kannalta. Kun puhutaan strategiasta, puhutaan sitoumuksesta. Enkä minä kyllä näe, mistä tämä sitoumus nyt tässä tulee, jotta voitaisiin odottaa strategiaa. Tässä lupavaa on se, että nyt on enemmän konsensusta ja tahtoa sitoutua Tonava-strategiaan. Tonavahan on osa tätä aluetta ja se on ikään kuin omalla maallamme tässä, joten minä näen tässä myönteistä tiettyä positiivista potentiaalia, joka saattaa mahdollisesti levitä myös Mustalle merelle. Mutta tässä vaan, tässäpä löytyykin perustavanlaatuinen ongelma. Jos esimerkiksi Yhdysvallat vahvistaisi ja kiinnittäisi enemmän huomiota Kiinan suhteisiinsa, joka tulevaisuudessa on hyvinkin mahdollista, niin minne mitä tämä tarkoittaa sitten EUn ja Venäjän suhteille eritoten niiden maiden kannalta, jotka ovat EU- ja Venäjän rajamailla, eli Mustameren alueen. Grazie, vicepresidente. Kiitoksia, varapuheenjohtaja Pasku. Seuraavaksi Bostilaru, joka on alue kehitysvaliokunnan lausunnon laatia. From a regional perspective, I will... Alusta perspektiivistä viittaa muutamaan avaa kysymykseen omassa kertomuksessani. Ensinnäkin on elintärkeää ottaa huomioon kaikki alueen olemassa olevat toimet mukaan, EU, jäsenvaltiot, kolmannet maat. Muuta strategia ei ole kattava, eikä toimi. Toisekseen koordinaation avain kysymys Koordinaatio olemassa olevien instituutioiden kesken sekä EU-ssa ja niiden kesken, joita ollaan luomassa ja viittaan soteisiin Mustanmeren al- taloudelliseen yhteistyöhön, Mustanmeren talous- yhteistyön parlamentaarisen yhteistyökokoukseen – ja sitä synergian kanssa, mutta synergia-aloitteeseen liittyen otamme tavallaan vitsillä. Tähän mennessä meillä on ollut synergia bez energia, kuten herra Mitse sanoi, synergia ilman energiaa. Äh, äh, äh, mutta synergia ei ole ollut, mutta energiakriisi on ollut. Toimiko tämä synergia? Äh, pitäisikö muuttaa, että synergia olisi tehokas? jotta siitä tulisi integroitua osa strategiaa. Ja sitten koordinoitu infrastru- koordinoitu infrastruktuuriprojektien kanssa, niiden kanssa, joita on olemassa, joita ollaan luomassa EU-ssa, valtiossa. Ja projektit, joita hahmotellaan, joita Mustameren jäsenvaltiot suunnittelevat, kuten tämä moottoritieprojekti, mutta ei ainoastaan infrastruktuuri. Lähinnä e- energiaprojektit ovat avaintekijä. Niitä liittyvät energian tarjontaan EH, mutta myös tähän liittyy turvallisuus- ja ympäristöaspekteja. On South Stream, Nabucco, mutta ystävät, olemmeko valmiita oppimaan North Streamiin niin läksyt? Meksikonlahden katastrofin läksyt. Ja me tarkastelemme näitä kahta ongelmaa. Me tarvitsemme alueellista yhteistyötä, koordinaatiota ja sopimuksia ongelmia, jotka liittyvät merkittäviin infrastruktuuriprojekteihin. Me tarvitsemme loppujen lopuksi alueelliseen instrumentin sitovan sellaisen, joka liittyy Mustameren, koska Mustameri on saastuneempia alueita – Euroopan periferaalisella alueella saastuneempia Euroopan vesialueita myös. Haluammeko jotain, joka on sitovaa? Vai jotain tällaisia pyhiä toiveita? Tämmöisessä meillä on ollut annetaan kahdenvälisiä keskusteluja, kahdenvälisiä välineitä. Onpa kysymys EUn isosta jäsenvaltiosta. Onpa monen kansallisia toimijoita energian alueella. Kun tuloksia tarkastelemme, Euroopan pitää puhua äänellä. Ja lopuksi, herra puheenjohtaja, toimijoista puhuen. Suhtaudun varovasti, jos, jos Turkkia kutsutaan vähemmän ennakoimattomaksi Turkoksi. Ja kyse myös, kuinka ennustettava e- Eurooppa on suhteessa Turkin jäsenyyteen. Onorevole Tikau. Kiitos. Seuraavaksi Tikau, teollisuusvaliokunnan esittelijä. Kolme minuuttia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minä haluaisin vain viitata ITRE-valiokunnan toiminnan alaan kuuluviin seikkoihin. Ensinnäkin täytyy tunnustaa, että Mustanmeren alue on strategisesti tärkeä energiaturvallisuuden ja energian toimituslähteiden monimuotoistamisen kannalta. Kaspia meri, e, Keski-Aasia ovat lähellä ja Ranskan, äh, Romanian ja Bulgarian liittymisen jälkeen Euroopan unionista on tullut tärkeä toimija tällä alueella. Haluaisin myös korostaa EUn ja Venäjän pitkäaikaista strategista kumppanuutta ja yhteisiä intressejä vahvistaa kauppaa ja puheenjohtaja keskeytti ilman mikrofonia. Haluaisin kiinnittää huomiota pitkäaikaisin EU-Venäjä strategiseen kumppanuuteen ja yhteiseen e- intresseihin vahvistaa kahdenvälistä kauppaa ja investointeja ja kaupan helpotukseen, samoin kuin kilpailun kehittämiseen ja vahvistamiseen, mukaan lukee Pohja- mm, Mustameren alueella. Haluaisin myös korostaa sitä, että kun muistetaan uudet kaasu- ja energialiittymät ja uudet voimalaitokset, myös fossiili polttoainetuotannon aloilla ja ydinvoimaloita ajatellen, haluaisin korostaa tässä markkinasääntöjä ja investointien suojelusääntöjä, samoin kuin vakautta energian kuljetukselle. Tätä kaikkea tarvitaan Mustanmeren alueella. Meidän täytyy vahvistaa uudelleen se, että EUn energia- ja energiantoimituspolitiikka perustuu energialähteiden monimuotoisuuteen. Haluaisin korostaa Nabukko-kaasuputken tärkeyttä ja pyytää komissiota ja jäsenvaltioita yhdessä kumppaneidensa kanssa panemaan, äh, nopeuttamaan sen täytäntöönpanoa. Haluaisin vielä korostaa tarvetta vahvistaa monenvälistä energiayhteistyötä Mustanmeren alueella. Tätä varten maailman kauppajärjestö ja energiaperussopimus luo perusolosuhteet. Meidän täytyy taata sääntely, integraatio EUn ympäristölainsäädännön pohjalta ja meidän täytyy rohkaista laajemmalla Mustameren alueen maita energiasopimukseen. Ja EUn täytyy antaa myös rahoitusta Mustan meren energiainfrastruktuurin modernisointiin. Meidän täytyy miettiä myös e, kansainvälistä kauppaa ja e, polttoaineiden kuljetusta tällä alueella. Me tarvitsemme EUn tukea Mustan meren e, monimuotoisiin liikenne- kuljetusjärjestelmiin meidän täytyy tunnustaa se, miten tärkeä Mustanmeren synergia on, samoin kuin Mustanmeren komitea ja Mustanmeren taloudellinen järjestö. Me haluamme, että komissio luo EU-Mustanmeri-strategian, johon liittyy myös toimintasuunnitelma. Tämän täytyy tuoda kestävää kehitystä, samoin kuin siinä täytyy olla mukana ympäristön suojelu, kulttuurivaihto, maahanmuuttokysymykset ja niin edelleen. Kiitos seuraavaksi Kazak, joka on laatinut lausunnon kansainvälisen kaupan valiokunnalle. Kolme minuuttia, olkaa hyvä. Euh, Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat, hyvät vieraat, puhujat. Rajoittaudun itsekin muutaman suuntaviivaan, jota ehdottaisin ja jota ehdotetaan omassa mietinnössäni, joka on kansainvälisen kaupan valiokunnasta tulossa. Ensiksi täytyy myöntää. 2000-2008 vuosina Mustan meren alue asetti huikeata talouskasvua 6 prosenttia vuodessa. Mutta että rahoituskriisin myötä rahoitus- ja pankkijärjestelmä on kokenut merkittävää stressiä, jolla on ollut suuri vaikutus pääomavirtoihin. Mistä syystä me ehdotamme, että Mustan meren maat että nämä maat osattaisiin vähän paremman kykyä sopeuttaa pankkijärjestelmää sopeuttamiseksi nykymaailmaan. Pitää myös myöntää, että muusta meresenergian myötä EU ohjelman kautta EU ei paljonkaan tulosta ollut aikaan saanut. Olen samaa mieltä niiden kollegojen kanssa, jotka ovat painottaneet tätä seikkaa jo aikaisemmin, mutta pakko myöntää, että on joitakin instituutioita, joita täytyy sopeuttaa erityisesti Mustamereen pankki ja Mustanmeren yhteistyöjärjestö. Tämä, myös, että tämä ympäristökumppanuus Mustanmeren synergiaohjelman puitteissa ei ole kovinkaan merkittävää. Esimerkiksi ajatellen tarvetta ottaa huomioon uusiutuvan energian käyttö ja myös auto, maaliikenneyhteyksillä on merkittävä merkittävä vaikutus kauppasuhteiden parantamisessa, taloudellisen, taloudellisten mahdollisuuksien luomisessa alueella. Sitten pitää mainita, että melkein kaikki alueen maat ovat maailman kauppajärjestön jäseniä kahta lukuun ottamatta. Sekin on tärkeää että verojärjestelmien samansuuntaistamiseksi ja vero ja tulli esteiden poistamiseksi. Ja tämä olisi vielä tärkeämpää, jos EU olisi enemmän yhteistyössä alueen organisaation kuin PAPSEKin ja parlamenttien yhteistyöorganisaation kanssa. Kiitoksia. Seuraavaksi Jotova, joka on kaltausvaliokunnan valiokunnan esittelijä. Puheenjohtaja, rakkaat kollegat, haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta puhua tänään. Olen kalastusvaliokunnan jäsen ja olen laatimassa mietintöä kalastuksesta Mustan meren alueelle. Ja tämä on ensimmäinen kerta, kun tällaista mietintöä tehdään. Ja kuten tiedätte, Mustanmeren rannalla olevista kuudesta maasta vain kaksi on EUn jäseniä, eli Bulgaria ja Romania. Uskon, että kalastuspolitiikka on yksi tärkeimmistä politiikka-alueista, kun pyritään muotoilemaan myös tämmöinen strategia, kun tästä merestä ja sen allasalosta puhutaan ja sen erityispiirteistä, niitä ei kovasti tunneta valitettavasti EU:ssa. Ei ole liioittelua sanoa, että asiat ovat täysin alueiden käsissä – ja tämä on ehkä ymmärrettävää, kun Romania ja Bulgaria ovat vasta nämä vähän aikaa olleet on jäseneitä. Siksi myös on myönteistä, että pyritään pitkän strategian tällä alueella. Ja erityisesti olen sitä mieltä, että muusta meren ja kalastus löytäisivät oman paikkansa EU-ssa. Tällä hetkellä niille ei kiinnitä juuri mitään huomiota. Ne ovat lähes poissa pelistä. Täytyy myös painottaa kalastuksen sosiaalista, taloudellista ja ekologista merkitystä ja me tarvitsemme kansainvälistä yhteistyötä ja läheisempää yhteistyötä, että EU saavuttaisi kalastustavoitteensa. Ja kaikilla muilla alueilla, joihin uusi strategia tarttuisi. Mainitsin myöskin Euronestin parlamentaarisen yhteiskokouksen sitä instrumenttista, että täytyy käyttää sillä suoraan sanoen. Eli tulevissa neuvotteluissa, kalastusneuvotteluissa mikään ei tule olemaan helppoa kun on niin tärkeitä naapureita kuin Turkki, Venäjä, Ukraina ja Georgia. Puhuisin myös romanialaisten ja bulgarialaisten kalastajien puolesta. Heidän elämänsä, leipänsä ja ammattinsa on paljon kiinni muistamani strategiasta, tästä tulosta strategiasta. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Seuraavaksi Kovacev, kaksi minuuttia. Thank you, Chairman. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiitokset kolmelle asiantuntijallemme teidän näkemyksistänsä. Johtopäätöksenä kollegat on se, että me tarvitsemme Mustameren strategialle enemmän näkyvyyttä EU-politiikassa ja että Euroopan unionilla pitäisi olla aktiivisempi rooli Mustameren alueella. Tämä on jäsenvaltioiden etujen mukaista, mutta myös naapuriemme etujen mukaista. Strategian ei pitäisi olla pelkkää puhetta. Euroopan unioni on tärkeä naapureille, mutta yhteistyö on tärkeä myös meille. Yhteistyö voi tuoda vaurautta ja vakautta. Tämän vuoksi meidän täytyy varmistaa se, että eri välineet, kuten synergia ja itäinen kumppanuus, niissä on mukana myös rahoitusta. Ja rahoituspaketin pitäisi, se pitäisi käyttää tehokkaasti, koska me tiedämme, että Euroopassa on useinkin ongelmia EU-rahoituksen rahoitusvälineiden käytössä paljon ollaan kuultu kauniita sanoja, mutta usein nämä instrumentit ovat täytäntöönpanoltaan täysin tyhjiä. Mustameren alue on hyvin monimutkainen ja tiedän tämän oikein hyvin, koska Bulgaria, Bulgariasta osa on Mustan meren alueella. Ja tiedän, kuinka paljon me tarvitsemme rajat ylittävää yhteistyötä tällä alueella. Se, mitä herra Minchev sanoi, on aivan totta. Alueella on paljon ratkaisemattomia konflikteja, eritoten itäisellä alueella, Pohjois-Kaukasuksella ja Karabahissa. EUlla täytyy olla aktiivisempi rooli. Meidän täytyy uutta hallintoa ja Lissabonin sopimusta hyödyntää sen varmistamiseksi, että Euroopan unioni ei ole pelkästään rahoitustuen ääntäjä, vaan että sillä voi olla myös aktiivinen rooli näiden ongelmien ratkaisemisessa. Johtopäätöksenä niin on se, että me tarvitsemme kollegojen kanssa tässä nyt paljon keskustelua ja pohdintaa siitä, millä tavalla kaikki alueen toimijat saadaan yhteen ja sitten toisaalta ei hukata EUn voimia tässä. Kiitos. Seuraavaksi Severin kaksi minuuttia. Thank you, Chairman. I also thank the panelist. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos myös panelisteja. Meillä on pari kysymystä. Toivon, että heidän vastauksensa rikastuttavat meitä. kolmisen aihe on EUn strategia Mustalle merelle. Mikä viittaa siihen, että synergia-aloite ei riitä? että strategia tarvitaan. Olen ehdottomasti samaa mieltä. E, emme anna sitä synergiaa ilman energiaa ilman strategiaa. Voisivatko panelistit kertoa, missä on ero synergian ja strategian välillä? Toisekseen, strategian tarvitaan pitkänäin olennaisia etuja. Strategiaa ei kehitetä, ellei tällaisia etuja ole pelissä. Voisitko kertoa meille, mitkä nämä pitkän aikavälin elintärkeät edut EUlla olisi pelissä. Toiseksi onko Mustameri alue vai erilaisten alueiden eri luonteisten alueiden tapaamispaikka, jossa erilaiset pelaajat EUn sisäpuolella ja ulkopuolella suhtautuvat eri tavoin, heillä on eri edut ja strategiat. Ja lopuksi selvää on, että Venäjä ja Turkki, tämä on myös sama kokemukseni, on enemmän nämä joki varremaa tai muut maat pyrkivät toimimaan, niin Venäjä ja Turkki ovat hyvin haluttomia ottamaan osaa. Mitä EU voisi tehdä, jotta se motivoisi niitä muuttamatta kantaa? Onko tällä tämä herätettävää? Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Severin. Seuraavaksi Angurakis, kaksi minuuttia. Jee. Kiitos puheenjohtaja. Valitettavasti keskustelua käyvät nyt sellaiset parlamentin jäsenet, jotka ovat kotoisin Mustanmeren alueelta tai sen läheltä. No, kaikella kunnioituksella haluan esittää huomioni. Olen, siis arvostan tätä keskustelua, mutta minusta tuntuu nyt siltä, että herrat Minchef ja Cunningham eivät juurikaan valottaneet tilannetta niin, että me olisimme pystyneet paremmin ymmärtämään eri ongelmavyyhtejä. Erityisesti minusta tuntuu, että Cunninghamilla on tietty ennakkokäsitys tämän alueen kansoista ja se, mitä Menchev sanoi, oli ainoastaan, oli ainoastaan hänen oma näkemyksensä mahdollisista kehityskuluista tällä alueella. Alueelliseen yhteistyöhön liittyy kuitenkin tiettyä kokemusta ja tässä ehkä Del antoi meille kaikkein selkeimmän kuvauksen tilanteesta. Mitä tällä mahdollisella sopimuksella nyt sitten pitäisi lähteä muuttamaan? Toinen kysymys on energia. Tässä, puhuttiin monopolista. Miksi monopoli, herra Minchev? Kyllähän tähän liittyy muitakin maita, jotka ostavat öljyä sieltä, mistä haluavat. Totta kai Venäjä on taloudellisesti voimakas, mutta mitä voimme tehdä? Lähtää alueelta pois. Niinkö? Kiitoksia, Angurakis. Nyt esittelijä haluaisi vielä esittää asiantuntijoillemme joitakin kysymyksiä, eli pari minuuttia. Saatte vielä lopuksi sitten puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvin, hyvin lyhykäisesti yritän puhua, koska aika rientää. Niin, mielestäni meidän pitäisi antaa mahdollisuus arvon asiantuntijoille puhua. Toteaisin kuitenkin, että todellakin me olemme kuulleet paljon tässä tuomion sanoja Mustan meren alueelta. Musta todellakin on tämä tilanne. Ja tässä tapauksessa tämä on realistinen näkymä. Haluaisin esittää kysymyksen panelisteille ja odotan heiltä lyhykäisiä vastauksia tähän. Onko Mustasta merestä tulossa niin sanotusti kuollut meri tai unohdettu meri? Tällä minä tarkoitan sitä, että onko Mustameri yhä enemmän venäläistä nyt ja turkkilainen kuin eurooppalainen. Ja eurooppalaisesta näkökulmasta menetämmekö me Mustanmeren ennen kuin edes voita, voitimme sitä? Toiseksikin, koska meillä on täällä asiantuntijoita ja kollegoja, jotka ovat aina vain ed- uudelleen ottaneet esille rahoitusongelman. Tämä itse asiassa ehdotus tai kysymys komissiolle. mitä tapahtuu mustameren selvän rahoituksen osalta. Ja lisään yhden ainoan detaljin tähän, jos olen oikeassa. Tänä vuonna komissiossa tehtiin päätös puolitoista miljoonaa euroa pilottihankkeesta, ympäristöpilottihankkeesta Mustalle merelle siirrettiin toiseen EU-pilottihankkeeseen, AKT-maissa banaanihankkeeseen – No, aikani on loppu ja me kuulemme nyt asiantuntijoita. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijä. Ennen kuin annan puheenvuoron asiantuntijoille, jättäisin tässä hetken vielä komission edustaja Bechelle. Hänellä on siis kolmisen minuuttia aikaa esittää omia huomioitaan. Ja sitten kun mietintö esitellään, ehkä voitte puhua siitä sitten syvällisemmin, eli annan teille nyt vain hieman vähän aikaa. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kolme minuuttia kommentoida tätä, mitä täällä on esitetty, olisi pikemminkin henkistä kidutusta, joten rajoittaudun vain muutamaan näkökohtaan. Koskaan minua. En pyri olemaan kohteliasta ystävällinen, mutta se, että meillä on tämä keskustelu, tämä alustava keskustelu ja asiantuntijatapaaminen on erinomainen uutinen. Minä tässä vähän naureskelin esittelijän kanssa. Minä tarvitsen, hän ei tarvitse minua, mutta minä tarvitsen häntä. Tämä on totta. Jos parlamentti ostaa kiinnostusta enemmän kiinnostusta energiadynamiikkaa käsitellessään Musta merta voimme päästä valtavasti eteenpäin. Toisekseen painottaisin sitä, että palatakseni siihen, mitä Ravadel Kuo sanoi synergia on täytäntöönpanosta. Täytäntöönpano vie valtavasti aikaa, kaoottista se on ollut todellakin. Rouva syyt ovat ihan oikeat, on paljon ulkoisia syitä, myös sisäisiä syitä, joista tässä puitteissa nyt ei tarvitse keskustella. Ja nyt tässä lähestyn hissukseen kolmatta näkökulmaa, niin mitä me tämän asian puitteissa teemmekin? Jos me suuntaudumme strategian laatimista kohti. Tärkeää on, että meillä taas kerran olisi fantastista asiakirjaa, jota ei sitten täytäntöön panna. Muudettivallan käyttäjänä parlamentilla on ratkaiseva roolinsa. Älkää lopet, jääkö si- vain siihen, että tuottaisitte asiakirjoja. Me tarvitsemme toteuttamisen välineitä, eikä pohjannastaan rahoituksvälineistä. Tarvitsemme ihmisiä, henkistä keskittymistä, poliittista keskittymistä, energiaa tulee kaikkialta, myös sisältä, tällaisten ohjelmien täytäntöönpanoon. kaaukseen osatekijöinä, jonka mainitsin, ohjelmien moninkertaistuminen, joka aina vaatii ke- keskittymistä ei ainoastaan rahoitusta, ei auta toiminnan jatkuvuutta eikä johdonmukaisuutta. Strategiassa pysyäkseni kuulin esittelijää. Ymmärrän myöskin niitä puhujia, jotka painittavat alueen monimutkaisuutta. Eka kerta me sanomme julkisesta ja muusta merestä on tullut eurooppalainen meri. Me aiheutamme ongelmia. En sano, että eikä välimerellä ole ongelmia. Mutta meidän historiallinen läsnäolo on ollut paljon syvällisempää ja aivan erilaista kuin kun me Brysselissä puhumme mustasta merestä, tässä on strategisia ja poliittisia ongelmia, sanoisinpä jopa psykologisia ongelmia. Eivät nämä mitään muureja ole. Eivät nämä ole syitä seistä tumput suorina. Ne kuitenkin pitää ottaa huomioon puheessamme. Vaaditessamme instrumentteja. Tämän sanon koska minulle myönnetty aikaan ja ylitetty on erinomainen uutinen, että puhumme strategista toimikaamme ko- koherentisti, ei ainoastaan poliittisesti koherentisti, vaan myös koherentisti luodessamme työkaluja. Olen totta kai puheenjohtajan esittelijän käytettävissä puhuakseni asiasta vähän enemmän. Kiitos. Kiitoksia, herra Bechet. Nyt annamme puheenvuoron vielä asiantuntijoillemme. Heillä ei ole edessään mitään helppoa tehtävää käydä läpi nyt kaikkia näitä esiin tuotuja asioita, mutta varmasti kykenette siihen tässä kymmenessä minuutissa, jotka meillä vielä on käytettävissämme. Käytämme samaa järjestystä kuin alussa, joten ensin puheenvuoron saa Minchev. Kolme neljä minuuttia kullekin. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Hyvin lyhykäisesti, jos vain voin. Ero synergian ja strategian välillä. Hmm. Mustameren synergia oli ikään kuin tällainen johdantoväline, joka toi Euroopan unionin mustalle merelle. Tämä kehitettiin jo olemassa olevan institutionaalisen puitteiston avulla. Strategia tarkoittaisi sitä, että Euroopan unioni olisi erillinen, omat intressinsä omaava toimija, joka menisi alueelle ja joka kilpailisi muiden toimijoiden kanssa. Mitkä ovat pitkän ajan tärkeät edut tässä EUn kannalta kehittää tällaista mustameristrategiaa? Onko kyse pelkästään siitä, että Bulgaria ja Romania ovat mustameren rannikkovaltioita? En usko. Mielestäni Euroopan unionilla on suuret, suuri mielenkiinto pitkän aikavälin näkymiin itäisissä naapurussuhteissa. Ennen kaikkea tässä on kysymys poliittisista ja sosiaalisista arvoista – niin, että tämä naapurusto olisi Euroopan unionin ystävällinen naapurusto. Muuten meillä on naapurusto, joka syö rahaa ja ponnisteluja ja kaikkea muutakin Euroopan unionista, joten Euroopan pitkän aikavälin edut ovat siinä, että tässä ollaan yhteistyössä sellaisten kansojen kanssa, jotka haluavat joku päivä jäseniksi tai joista ei voi koskaan tulla jäseniä, mutta jotka ovat ikään kuin tällainen eurooppalainen Commonwealth of Nations, jotka ovat Euroopan unionin institutionaalisessa verkossa ilman, että ne ovat varsinaisia jäsenvaltioita. Euroopan unionin äh, Mustameren aluetta voidaan pitää integraatioalueena, joka tavallaan kuuluu Euroopan unioniin, jossa on erilaisia kulttuureja, erilaisia strategisia tekijöitä, mutta aina kun pohdimme Mustameren aluetta, meidän täytyy muistaa, että Euroopan unionin pitäisi olla erittäin tärkeä toimija tällä alueella muut status quo-voimat alueella, Venäjä ja Turkki, niitä pitää kunnioittaa, mutta ne eivät saa saada mitään hegemonia-asemaa alueella. La parola alla dottoressa Delcourt. Kiitos, Sarah Minchev, ja nyt tohtori Delcourille kolme minuuttia vajata. Kiitos. Tulen vastaamaan aina kolmeen kohtaan ensinnäkin kysymys strategiasta. Minulle strategialla olisi kaksi pääfunktiota. Ensinnäkin lisää, että syner- ää, äh, Mustameren synergiaan näkyvyyden lisääminen EU:ssa ja sitten tämän itä- itäisen naapuruuden vahvistaminen. Ja tavoitteena olisi, että Mustasta merestä ei tulisi unohdettu alue. Toinen strategian intressi olisi täsmentää on e pitkän aikavälin intressejä. Nämä intressit ovat ensinnäkin vakaus, vakaus, joka perustuu tiettyjen arvojen jakamiseen. Muistaminen synergiaan liittyen. Täällä on esitetty kommentteja, jotka liittyvät alueiden diversiteettiin Mustameren rannoilla. Synergian lisäarvo on se, että kyetään, kyetään yhdistämään erilaisia alueita ja avataan porttia Kaspian merelle Keski-Aasiaan. Ja tämä on ainut välinen työväline, sillä Mustameren synergia auttaa työstä sellaisia maita yhteistyöhön, jotka muuten toimivat eri raameissa EUn suuntaan. Sitten Venäjä-kysymys, miten sitä motivoida? Suuri kysymys. Uskon, Se on myöskin eurooppalaisen integraation ydintä. Tässä on jännittyneitä suhteita ollut menneisyydessä. Miten nämä maat saadaan yhteistyöhön? Muustameren synergian yhteydessä olemme antaneet ehkä vastauksen. Olemme pyrkineet yhteistyöhön Jean Monnet menetelmällä pienten askelten kautta konkreettisten projektien aloitteen kautta, esimerkiksi ympäristökumppanuus ja nämä konkreettiset menetelmät, erityisesti pohjoisessa ulottuvuudessa Venäjän kanssa, ja vaikka pohjoisessa ulottuvuudessa on toki eroja, Venäjä ja EU ovat siinä pää osapuolet, ja tietysti mustelmilla näitä on enemmän. Kiitos. Sitten vielä lopuksi kolme minuuttia tohtori Cunninghamille. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. En todellakaan aikonut tässä esiintyä tällaisena tuomion torvina. Yritin vain viivata tätä uutta kontekstia, eritoten uutta politiikkaa, joka täytyy ottaa huomioon, uutta kontekstia tällä alueella. Olen yhtä mieltä tässä siitä, että tämä keskustelu on hyvin tervetullut ja sitä tarvitaan kovasti. Kun muotoillaan uutta strategiaa alueelle, meidän täytyy ottaa huomioon uusi poliittinen, sosiaalinen, taloudellinen konteksti tänä päivänä Olen yhtä mieltä kollegojen kanssa siitä, että Mustameren synergia oli loistava alku. Joitakin menestyksiä on saavutettu alueella, on voitu tehdä yhteistyötä, on, parant- on voitu parantaa tärkeillä sektoreilla, kuten ympäristössä, rajahallinnossa, hätätilavalmuudessa, meriturvallisuudessa. Kaikilla näillä alueilla on voitu parantaa yhteistyötä ja voidaan todellakin rohkaista alueelliseen yhteistyöhön ilman, että mitenkään horjutettaisiin valtarakenteita. Uskon, että Mustasta merestä ei ole tulossa unohdettu meri. Ei tätä riskiä ole olemassa. En usko, että EU sitä menettää ennen kuin se on sitä voittanutkaan. Kuten mainitsin, meillä on nämä kaksi mekanismia käytössä ja ne ovat hyvä alku. Meidän täytyy vain ottaa huomioon uusi poliittinen konteksti. Toiminnan täytyy olla raken, äh, rakenneltua, jotta voidaan ottaa huomioon alueen, jossain tavalla alueen muuttuvat olosuhteet. Kiitos. Ja loppupuheenvuoro nyt esittelijä Unguraanulle. Thank you very much. Uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos erinomaisille panelisteille ja kollegoiden omistautuneille kommenteille. Mitä voisin lisätä? Uh, uh, Tarvitsemme lisää kuulemisia. Nyt meillä on selkeämpi käsitys siitä, miten maa makaa Mustameren alueella. Ja voimme todeta, että ei ole mitään syytä uskoa, että Mustasta merestä tulee unohdettu meri. Ongelma on, että vaarana on että meri unohtuisi sen vuoksi, mitä muut tekevät. Ei sen vuoksi, mitä EU tekee. Kuten ymmärrämme, EU on avainalue EUlle. Se on mikään marginaalialue strategisesti ja energian kannalta. Se on EUn etujen kannalta ydinaluetta. Toinen kysymys, joka tässä tuli vahvasti esille, oli aidon strategian tarve. EUlla on aina tetonsa. Sitten rahoitusongelmaa täällä puututtiin. joka on osa yleistä ongelmaa. Tarvitaan konkreettisia, realistisia instrumentteja politiikkaa Mustanmeren alueen kanssa tekemisissä olemisen. Tiedän, että olemme myöhässä. Olemme kiitollisia kaikille, jotka ottavat osaa keskusteluun. Toivottavasti keskustelu jatkuu mahdollisimman pian. Ringrazio il relatore. Kiitän esittelijä, kaikkia puheenvuoron käyttäjiä, käyttäneitä asiantuntijoita, me herra Shita. Tämä oli äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu. Ja varmasti keskustelu tästä syvenee entisestään. Ja valiokuntamme kokoontuu 27. syyskuuta Strasbourgissa. Kokous päättyy.